So, Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat, äh, äänestyslaitteet ja kortit tänään, olkaa hyvä. Könnten auch die Assistenten und Besuch... Kenties äh, assistentit, vierailijat, asuttautukaa aloillenne, olkaa hyvä. So, ich bitte nochmal alle Kollegen, die Plätze einzunehmen und die Gespräche einzunehmen. Olkaapa hyvä, että, että äh, hyvä asettautukaa kaikki. Koskee myöskin muita salissa olijoita, omia ja vieraita. Mm. Katzenhunde und Frettchen. So, es geht los. Kolleginnen und Kollegen, wir haben die... No niin, aloitamme. Meillä on, olemme eilen muuttaneet tätä äänestysjärjestystä. Ens, a, a, aluksi äänestämme koirista, kissoista ja freteistä etyslistasta numero 13. Snellhardt. zuerst. Eli, eli numerosta kolme, 13 lähdemme liitteelle koirista, kissoista ja freteistä ja niiden kaupasta. Äänestys alkaa. Ihan kaikki otetaan koneella. Äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Das ist die kurze Abstimmung, die wir jetzt haben. Äh, tämä, lyhyt, ja Numero 13. Ensin ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. puolesta kymmenen vastaan. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Numerosta 13 siis lyhyt eläinten terveyttä koskeva Snellhart. Lyhyt siis. 13 ja. Okei, okay. Hunde, Katzen, Mädchen. Koirat, kissat, fretit, äänestys alkaa. Oletko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 49 puolesta, ei, ei vasta ääniä, ei tyhjä ääniä. Et sieltä, olkaa, olkaa. Sta arrivando. Che sta arrivando. Niin, minä en ole vielä laittanut niin kun vasta tulin paikalle. Good. Kirjataan. Sitten tämä pidempi äänestys, tämmöinen lemmikkieläinten ei-kaupalliset kuljetukset. Muutosesitys 19 puolesta vastaan tyhjiä. Epäselväksi jäi. Äänestämme koneella. 19 muutosesitys koneella. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 14 vastaan hyväksytty. 20 vedetty pois, 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 178 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 22 puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty 23 puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty 179 puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan puolesta hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten voimmekin loikata pidemmälle 37, 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjiä jäi epäselväksi. Äänestämme elektronisesti muutosesityksestä 185. Elektroninen äänestys ovat kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. 33 puolesta 30 vastaan hylätty. 28, 23, 28 puolesta vastaan hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. No tarkistetaan 186 elektronisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 25 ääntä puolesta, 30 vastaan, yksi, yksi tyhjä. Hylätty siis. Sitten äänestämme 187 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 40 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 41 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 42 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 189 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. No, tarkistamme tämän äskisen puolesta. No, tämä siis äänestämme koneellista. Äänestys päättyy. 32 puolesta 26 vastaan. 189 näin hyväksytty.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 vastaan tyhjä hyväksytty. 49 puolesta Puo- vastaan tyhjä hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 52, siinä on suullinen muutosesitys puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 53 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 54 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 55 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 56 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 57 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 58 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 191 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Ja Anno tarkistetaan 191 äänestys alkaa kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. 33 puolesta, 28 vastaan. Hyväksytty siis. 59 puolesta. Ai, se raukeaa. Anteeksi. Numero 60 siis puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 61. Siinä on suullinen muutosesitys puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 68 puolesta vastaan hyväksytty, 69 puolesta vastaan hyväksytty, 70 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 71 puolesta vastaan hyväksytty, 193 suullinen muutosetys puolesta vastaan tyhjiä 193 otetaan elektronisesti. Siinä on suullinen muutosesitys. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 23 puolesta, 38 vastaan. Hyvä, hylätty siis. 194,72 194, vedetty pois ja nyt jää 196 ja se äänestetään kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Jäi epäselväksi 196, 196 ensimmäinen osa. Elektroniset ovat kaikki tänne äänensä. Äänestys päättyy. 27 puolesta 33 vastaan yksi tyhjä, hylätty siis sitten jälkimmäinen osa onkin tarpeeton ja pääsemme 195 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. No tarkistetaan kuitenkin 195 koneella. Ovat kaikki antaneet äänensä. Äänestä päättyy. 31 puolesta, 30 vastaan, onnittelut äh, äh, esitys, muutosesityksen tekijälle. 74 puolesta vastaan. Nyt äänestämme 74 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty ja 75 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 84. Siitä ei tarvitsekaan äänestää, mutta 198 sitä vastoin puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 201, 2, 3 ovat identtiset yhdessä niistä puolesta. Vastaan. Tyhjiä vain puolen tusinaa, tusinan verran jaksoi nostaa kättään. Äänestämme koneella 201, 2 ja 3. Elektronisesti äänestys alkaa. Äänestys kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. 32 ääne puolesta, 29 ääin hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 78 puolesta vastaan ja kerran vielä 78 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 80 puolesta vastaan hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 204 puolesta. Vastaan Ää, tyhjiä. Tuolta, tuolta vasemmalta vaadittiin tarkistusta 204, elektroninen tarkistus. Kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 27 puolesta 34 vastaan. Hylätty siis. 100, 205 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. 206. Ai, 205kin tarkistetaan. Mutta kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 35 26 äänin hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 207 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 210 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan sekin. 210. Äänestys alkaa. Kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. 27 puolesta 34 vastaan hylätty. 208 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 209 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kahdeksankymmentäkolme. Siitä äänestämme nyt. Puolesta vastaan hyväksytty 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 87 puolesta vastaan hyväksytty 88 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 197 niin raukeaa 89 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 73 puolesta Ai sitä ei tarvitsekaan näistä anteeksi. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 ei tarvitse äänestää 95 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 213 raukea, 214 puolesta. Ja vastaan tyhjä. En ole ihan varma. Tarkistamme sen koneella. 214 sitten alkaa. Ovatko kaikki kollegat antaneet äänensä? EPPllä on yksi ylimääräinen. Äänestys päättyy. 28 puolesta, 34 vastaan, hylätty 96 puolesta, vastaan tyhjä. Hyväksytty se 97 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty, 98 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty, 99 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 100 puolesta tyhjiä hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 91 ei tarvitse äänestää. 103 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 104 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty 106 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty 107 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty 108 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 100, 112 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Hylätty. 215 puolesta, äsken olisi siis 216 vastaan 215 on nyt vuorossa. 216 hylättiin, niin nyt 215 vuorossa puolesta Niin 215 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 109 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 110 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 111 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 113 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 114 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 115 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 116 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 117 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 105, 105 raukea 119 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 120 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 121 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 127 raukea 122 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 123 puolesta, vastaan tyhjiä hyväksytty. 217 raukeaa 218 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 120, 124 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 219 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 128 puolesta, 219 takaisin, tarkistamme sen, äänestys alkaa. Oletko kaikki antaneet äänensä, äänestys päättyy, 33 puolesta, 29 vastaan hyväksytty, 128 puolesta,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 vastaan tyhjä hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 138 puolesta vastaan hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 140 puolesta vastaan neljäkymmentä tarkistetaan. Äänestys alkaa, päättyy. Nyt. 39 puolesta 22 vastaan hyvä, selvästi hyväksytty 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 143 puolesta äh, se on 143, 202 identtiset yhdestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 221 puolesta vastaan tyhjää ärsyttävää, kun siellä ove, oven edessä neuvotellaan jostakin kovaan äänen. 221 tarkistamme koneella. Ovatko kaikki edustajat äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 puolesta 25 vastaan hyväksytty. 145 raukeaa, 146 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 147 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 222 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 223 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 148 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 149 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty Suullinen muutosesitys yksi esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 150 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 151 puolesta. Vastaan hyväksytty. 152 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 153 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 55 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 156 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 157 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 158 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 159 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 224 puolesta, vastaan tyhjä hylätty 160 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 226 hyvä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantaosan kappaleeseen yksi. Muistus yksi. Puolestaan tyhjä vastaan hyväksytty. 102, 2 äh, siis puolesta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Numero neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sata, numero seitsemän siis puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 167 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 9 vedetti pois 168 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjä ei epäselväksi jäi 169 äänestys alkaa. Kaikki antaneet äänensä. Äänest... Päät... IPPllä oli taas yksi liikaa. Nyt rivit ovat järjestyksessä 37 puolesta 27 vastaan. Hyväksyt näin ole. 170, 171 identtiset. Äänestämme yhdessä puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty 10 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 172 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty on 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 173 puolesta vastaan puolesta siis vastaan nyt äänet tyhjä hylätty 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 174 puolesta ja 15 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 174.15 yhdessä elektronisesti. Äänestys alkaa. ovat kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 55 puolesta 7 vastaan. Aika selvin lukemin hyväksytty se, kyllä, tai ne. Numero 5, 16 siis vuorossa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 177 puolesta. Nyt äänestämme numerosta 177 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. Nyt sitten loppuäänestykseen suoraan koneelta. Mietintö luonnos muutetussa muodossa on alkanut, päättynyt. 63 ääntä puolesta, ei yhtään vasta ääntä eikä yhtään tyhjää ääntä. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotus. Äänestys alkaa siitä. Oletko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. Tämäpä meni harmonisesti. Onnittelut lämpimät sellaiset esittelee herra Snellraatilta. 60 60 äänellä ilman yhtään soraääntä ääntä tai tyhjää ääntä mietintö on hyväksytty. Wenn Sie was sagen wollen, på. So, wir kommen dann zur Abstimmung. No niin, sitten ja äänestys jatkuu. COP18 ilmastonmuutoskonferenssi päätöslauselma. Kenties tällä saamme hiukan omaa sävyä ja suuntaa näyttävää muutoksia tähän keskusteluun. Nämä kaksi syyskuussa tulevat esille meidän panoksemme tähän lainsäädäntöön. Se tulee esille sitten neuvostossa tuolloin. Meillä on tässä muutosesitys siis 16 tässä suullisella muutososituksella vahvistettuna ensin äänestyksessä vasta, äh, puolesta vastaan. Nyt sitten 18 puolesta vastaan. Hyväksytty 19 puolesta vastaan. Hylätty 20 puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty 21 puolesta vastaan. Tyhjä jäi vähän epäselvä, taisi mennä läpi, mutta tarkistamme nyt kuitenkin koneelta. Vielä ovat kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäkahdeksan puolesta, 32 vastaan hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 raukeaa näin ollen. Öö, nyt sitten lähdemme 26. Mä en muutosesityksen 23 nimittäin raukesin puolesta vastaan tyhjä. Se, sen tarkistamme elektronisesti. Kaikki antaneet äänensä. 26 elektroninen tarkistus. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 31 vastaan hyväksytty näin ollen. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä. 29 tarkistetaan koneelta. En näky, nähnyt erottanut täältä podiumilta. 29 ovat kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. 24 puolesta, 38 vastaan, yksi tyhjä, hylätty. 30 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 32 Siinä on suullinen muotoisuus täydennyksenä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ilman sitä suullista täydennystä 23.2 ilman, tai siis, halo, tarkist, tarkistamme 32 ensin tällä suullisella muutosesityksellä täydennettynä äänestys siitä alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 33, 31 hyväksytty siis. Näillä täydennyksin hyväksytty. Tämä ei se ihan erottunut täältä tämä parin äänen ero. No nyt sitten yksi 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 34 puolesta vastaan. Tarkistamme saman tien 34. Elektronisesti ovatko kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 28 vastaan hyväksytty. Yksi tyhjäkin ääni oli joukossa. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Öö, hylätty. 38 Dan Jörgensenilta kahdessa osassa. Ensimmäisestä osasta äänestys puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan Tarkistamme tämän koneelta. Jälkimmäinen osa 38 elektronisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. 32 puolesta 31 yhdellä äänellä hyväksytty yksi tyhjä ääni höysten 36 vastaan tyhjä hyväksytty. 40 tässäkin raukeaa. 41 nytten puolesta, Jörgen sieltä puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. 42 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan mistä näistä tietää. 42 elektronisesti puolesta. Tai siis äänestys alkaa pikemminkin. Äänestys päättyy. 40, 34, 28 hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä tarkistamme tämänkin nyt sitten elektronisesti. Epäselväksi jäi. E, ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 24, 38 äänin hylätty. 43, sekin kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta. vastaan tyhjä hyväksytty sekin. 40, 46 taas kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. Mm. Järjest, ä, äänestämme 46 muutosityksen jälkimmäistä osasta koneella. Koneet ovat auki. Ovat kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. 32, 31, 32, 31 äänin hyväksytty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan. tyhjä hyväksytty 48 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty 49 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty 50 puolesta. Vastaan tyhjä, mutta siirrymme koneelle suoraan 50. No, ovatko kaikki antaneet äänensä? Ei, vihreällä on yksi liikaa nyt rivissä kaasulittävät, että ei voi olla. No nyt on oikeampi luku, 56 puolesta 7 vastaan. Aika selkein luvun hyväksytty. 51. Mitä? No mennään 49 sitten vielä takaisin tarkistamaan se sähköisesti. Käsin ovat kaikki äänestäneet. 49 äänestys päättyy. 30 puolesta, 30 vastaan. Ahaa. Hylätty siis. Das, wir können hier nicht so lange... Ei me nyt tässä niin kauan voi äänestellä, että, että miellyttäisi sitten kaikkia. Nyt 51. 51 puolesta vastaan tyhjiä. Sekin jäi epäselväksi. Nyt 51 koneelta ovat kaikki antaneet äänestä. Äänestys päättyy. kaksi puolesta, 29 vastaan, yksi tyhjä, hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan. Tyhjä, hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 56 puolesta tyhjä ty- hyväksytty. 59 Ai, tarkistamme 56. Sopii. Kaikki tänään äänensä. Äänestys päättyy. 32 puolesta 31 vastaan. Selkeästi hyväksytty. Sitten 59. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjiä. kahdeksan täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovat kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 30 vastaan, hyväksytty siis. tv 4 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. dv 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 64 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan mm, tyhjä Tarkistamme sen elektronisesti. Tämä jälkimmäinen osa 64. Tästä alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 33 vastaan, yksi tyhjä, hylätty. 64 jälkimmäinen osa DV3 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TV6 puolesta kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan ja jäi epäselväksi tarkistamme tämän. DV6 jälkimmäinen osa. Ovatko kaikki antaneet äänes? Äänestys päättyy. 30 puolesta, 34 vastaan hylätty. DV1 puolesta vastaan tyhjä hyväksyt. DV11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. DV10 puolesta vastaan tyhjä TV10 koneelta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta, 30 vastaan. Hyväksytty. 70 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. TV2 puolesta vastaan tyhjä hyväksyt DV12 puolesta vastaan tyhjä. Pakko tarkistaa. DV12. Äänestys on päättynyt. 33 puolesta, 29 vasta yksi tyhjä hyväksytty. DV13 puolesta. Vastaan Hyväksytty. Deve 14 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Deve 15 puolesta. puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 73. Siinä on suullinen muutosesitys höysteenä puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Sitten äänestämme numero ilman ilman tätä suullista muutosesitystä puolesta vastaan tyhjä hylättyssäkin. 74 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 75 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja no, no tarkistetaan, jos näin halutaan, jälkimmäinen osa elektronisesti. 75 jälkimmäinen osa. Ovat kaikki antaneet äänessä. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 32 vastaan. <clears throat> Hylätty. Niukin naukin. 76 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 77 puolesta. Vastaan tyhjä, on hylätty. 78 osassa ensimmäinen osa puolesta, puolesta vastaan hyväksytty, jälkimmäinen puolesta vastaan Ald, Aldel, Aldella ei ole mitään mielipidettä, koska yksikään käsi ei noussut. 78 siis tarkistamme sen jälkimmäisen osan koneelta, koneellisesti. Ovatko kaikki antaneet äänessä? Äänestys päättyy. 31 ääntä puolesta, 32 ääntä vastaan, yksi tyhjä vasta, no, hylätty siis. DV7 ty- puolesta vastaan hyväksytty, 79 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 483 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 on jo tullut hyväksytyksi, 84 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan täytyy tarkista elektronista 84 jälkimmäinen osa. Mutta kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. 29 puolesta 36 vastaan hylätty. 25 puolesta, kaksi osaisesti puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 88 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 89 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 86 on tullut jo hyväksytyksi. 91 sitten puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 96 puolesta vastaan hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 99 Okei, okay, nuon zusatsu. Sitä täydentää 48, mutta äänestämme kuitenkin 99, siis ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Noin 90 tullut hyväksytty 102 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty 103 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 104 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty, 105 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty, hylätty sitten 101 oli jo tullut hyväksytyksi, 707 sitten vasta, vasta vastaan hyväksytty, 108 puolesta vastaan hyväksytty, 109 raukesi 110 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Satakuusikymmentä hyväksytty DV8 puolesta vastaan tarkistamme TV8. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. 33 puolesta, 31 vastaan hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 114 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Jäi epäselväksi. Tarkistamme 114 toisen osan. Elektronisesti äänestys alkaa. Kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 33 vastaan hylätty. 115 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 116 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta. Sitten tarkistamme tämän äskeisen 118 äänestys siitä alkaa. 118 äänestys päättyy. Jos kaikki ovat äänestäneet, 30 puolesta, 33 vastaan hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjiä Hyväksytty. 120 sitten. Tässäkin on kohta kohdalta. Ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää jäi epäselväksi. Tarkistamme sen sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 31 puolesta, 33 vastaan hylätty, niukin naukin. 121 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme nyt ennen kuin sanotaan mitä äänestys alkaa. 121. kaikki antaneet äänestys. Äänestys päättyy. 33 puolesta 31 vastaan hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. Oli se nyt ihan selvä. No, no tarkistetaan nyt sitten 122 elektronisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 233 vastusti. Hylätty näin. 29 oli puolesta, yksi tyhjä. DV1 vasta puolesta, DV Citation 2 puolesta vastaan tyhjä. DV3 puolesta, kolme siis puolesta DV4, luetaan kohta 4, vastaan, äsken pois. Nyt, siis nyt vasta hyväksytty, hyväksytti muutos yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten kaksi itseltä neljässä osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty kaksi puolesta. Vastaan Täytyy toisesta osasta äänestää. Elektronisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 37 vastaan hylätty. Nyt kolmannesta osasta sitten äänestys puolesta vastaan tyhjä hyväksytty neljäsosa puolesta vastaan Täytyy tämä neljäsosa vielä tarkistaa. Muutos kaksi. Neljäsosa. Äänestys päättyy. Hyvä. Kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Viisi. Puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 8 puolesta yhde, äh, tyhj, vastaan tyhjä hyväksytty. 9 puolesta vastaan hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää Nyt vihreät eivät osanneet päättää 12 siis koneelta. He ovat kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. Vi- aika selvä, selvin luvun hyväksytty. 11 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty 13 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty DVA1 äh, puolesta. Tarkistamme tuon äskeisen 15 vielä. Äänestys siitä alkaa. Kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 32 vastaan. Hylätty näin ollen. DVA puolesta vastaan tyhjä, ei, epäselvä. Tarkistamme tämän elektronisesti. Äänestys alkaa. Ovat kaikki antaneet äänestä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. DVB puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. DVC puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. DVD puolesta vastaan tyhjiä hylätty. DVE e puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme DVE, e. elektroniset äänestys alkaa, ovat kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. DVE e hylätty. DVF puolesta vastaan tyhjää. RevF tarkistetaan. Äänitys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta 29 hyväksytty. DVG puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nyt sitten elektroninen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 54 puolesta 7 vastaan yksi tyhjä suurella enemmistöllä tämä päätöslauselma on tänään hyväksytty. Kiitän koko poppoota hyvästä työstä. Wir kommen zum Bericht von Anna Rosbach. Sitten seuraava. Anna Rosbachin mietintö. 32 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 32 sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 37 puolesta, 23 vastaan. Hyväksytty. Agri 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta, 31 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta Haluatte ilmeisesti tarkistaa koneellisesti 31, eli 31, 30 eh, raukeaa, koska Agri 1 hyväksyttiin. Eli tuo 30 siis raukesi. Nyt 31 on äänestysvuorossa. Haluatteko joka tapauksessa äänestää? Ai ei, selvä juttu. Nyt sitten 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 raukeaa. Sitten 36 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa 36 tarkistuksesta koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Toinenkin osa hyväksyttiin. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puolesta vastaan tyhjää. Näyttäisi siltä, että se on hylätty. Haluatteko tarkistaa? Tarkistus 38 siis koneellisesti. Äänestys on päättynyt. 32 vastaan, 28 puolesta, hylätty kompromissi puolesta, 3 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta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 Tarkistamme 62 koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Selvästi hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 siis 66 vielä tarkistetaan sähköisesti. Äänestys on päättynyt. 30 puolesta, 32 vastaan. Olin siis liian nopea, tässä se oli hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 74 raukeaa, 75 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 81 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Eli 81, yksi, ensimmäinen osa. Onko, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta 30 vastaan hylätty. Toinen osa puolesta. No niin, meidän ei tarvitse äänestää toisesta osasta. Eli nyt sitten 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 pu- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan, jotta voimme olla täysin varmoja. Eli 86 64. Äänestys on päättynyt. 30 puolesta, 32 vastaan, hylätty. 87 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 88 puolesta, siellä suullinen tarkistus mukana, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 89 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 95 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 96 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 97 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 9 Agri 23 raukeaa. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 107 puolesta. Tarkistetaan 106 Äänestys on päättynyt. 106 hyväksyttiin. 107 puolesta vastaan. Tyhjää. 107 koneellisesti. Stimmt. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 31 vastaan, yksi tyhjä, hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Selvä juttu. 115 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Kolmekymmentäneljä puolesta, 28 vastaan. Eli herra Schnellhardt, kaikki kunnossa. Virheitä sattuu. 116 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 raukeaa. Sitten kolmannen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 5. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Tarkistetaanpas kahdeksan. Tarkistus kahdeksan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Kompromissi ykkönen. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan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 tyhjää, hylätty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 23 puolesta ja suullinen tarkistus mukana puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. akri 11 raukeaa, 24 puolesta vastaan, Tarkistetaanpas Schnellhartin tarkistus 24. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? EPP-läisiä yksi liikaa. Edelleenkin yksi liikaa siis. Kiitos. 35 puolesta, 26 vastaan, hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 27. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 36 puolesta, 25 vastaan hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Agri 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty nelonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Agri 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Agri 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Agri 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 10 ei äänestetä. Eli Agri 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 13 puolesta, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 21 puolesta Haluatteko tarkistaa Agri 19? Eli Agri 19 koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? EPPllä taas yksi liikaa. Äänestys on päättynyt 35 puolesta 25 vastaan hyväksytty. Agri 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 62 puolesta, ei vasta ääniä, ei tyhjiä ääniä. Onnittelut Rosbahille. The nurses So, wir kommen jetzt... No sitten Weisgerberin lausunto vuorossa. Numerosta 7-8 lähdetään liikkeelle puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 79 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää. Sekin on hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. 33, 83 sitten puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistamme tämän 83 kuitenkin. Ovatko kaikki äh, antaneet äänensä? Äänestys on päättynyt. 29 puolesta 30 vastaan hylätty siis. äh, 85 puolesta äh, vastaan tyhjää hyväksytty. 6 ja 84 yhdessä ovat saman sisältöiset, eivät kun raukeavat pikemminkin. Tarkistus 7 puolesta tyhjää hyväksytty 86 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 siis rau, ö, hylättiin 87 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten tämmöinen Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tämä konsolidoitu nelonen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100. Ää, 100 siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten konsolidoitu muutosesitys 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siihen perään 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sekin. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 puolesta, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten hyppäämme kohta muutosesityksen 110, jossa on suullinen muutosesitys lisukkeena. Kaikki kahdessa, ei, ei vaan, vaan ei mitään kahdessa, vaan kokonaan. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 pois puolesta vastaan tyhjä Epäselvä. Tarkistamme sen 24. 24. Sähköinen tarkistusääntys päättyy. 39 puolesta 22 vastaan. Selvästi hyväksytty siis. 25 puolesta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 31 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 114 puolesta vastaan tyhjiä täytyy ta- tarkistaa ei vähän epäselväksi se 114 koneäänestys ovat kaikki antaneet äänensä Äänestys päättyy. 35 puolesta, 24 vastaa, yksi tyhjä hyväksytty näin ollen. Sitten konsolidoituu muutositykseen kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. No, tar- tarkistamme sen elektronisesti vielä kuitenkin. Numero kahdeksan äänestys päättyy. 48-12 äänin hyväksytty. Kolmekymmentäkolme puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää jäi epäselväksi. Tarkistamme sen elektronisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 33-28 äänin hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan. Ta- tarkistamme tämän sähköisesti 123. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 41 puolesta 16 vastaan. Aika selvät luvut ne. Nyt sitten menemme numero 40 puolesta vastaan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 26 vastaan, eli hyväksytty. 46 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Ja tarkistetaan. Viisikymmentä. Koneäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Hylätty. Kannattaa luottaa puheenjohtajan. 126 puolesta vastaan Tyhjä hylätty, väitän taas, mutta tarkistamme senkin nyt vielä varmuuden välttämiseksi. kaikki antaneet äänensä, äänestys päättyy. Selvästi hyvät, hyväksytty. 151 puolesta vastaan. hyväksytty 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 130 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Nyt on konsolidoitu 9 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 10 perään puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan, tyhjää epäselvää. Tarkistamme sen elektronisesti. Kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. 39 puolesta 22 vastaan hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 100, 141 edettiset puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme meillä luusti. 61. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 39, 21 ääni hyväksytty. 62 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 144 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 63 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 64 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty numero 1 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numeron kaksi. Oletko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 36-25 äänin hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksy, hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, eikö? Joo, 71 puolesta vastaan tyhjää sekin hyväksytty. Sitten konsolidoitu ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero kolme sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 raukeaa ja pääsemme sitten elektroniseen loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 58 ääntä puolesta, kaksi ääntä vastaan, ei yhtään tyhjää ääntä. Anne Weiskerberille onnen toivotukset tästä. Nutta. liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind damit am Ende. No jaa, niin, hyvät kollegat, äänestysrupeama on päättynyt. Kiitän hyvästä keskittyneestä osallistumisesta ja saimme tämän pitkän äänestysmaratonin onnistuneeseen päätökseen. Ne, jotka jäävät vielä kuuntelemaan kohtaa 15 koskien e-, e-, eurooppalaista invannetyötä kumppanuutta aktiivisena terveenä ikääntyville tehkööt mieluusti niin, ja muut sitten voisivat rivakoin otteen ja hiljaisesti poistua salista. Näin sitten voimme luovuttaa puheenvuoron esittelijällemme Leotard, Leotardille, ja hän saa puheenvuoron heti, kun saa äänensä kuuluvin tämän metakan yli. Kartika Leotard. So, und dann gebe ich der... No niin, nyt sitten äh, äh, esittelijä voi heti aloittaa, kun haluaa. Esityslistan kohtaa 15. Olkaa hyvä. Voorzitter, sorry dat ik... Eh, ja kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Anteeksi, kun minä en oikein huomannut. Mehän tässä vielä keskustelimme äänestyksestä, joten pyydän anteeksi. also So, ich weiß nicht. Fühlen, ja, Frau ja. Kollegin, fühlen Sie sich jetzt... No niin, äh, äh, voisitteko nyt koota itsenne sen verran, että saisitte tämän äh, esit, esitel, esitelmään mietintönne? Olkaa hyvä. Hän nu echt beginnen. Uh, ja, allereerst uh, van harte welkom allemaal. Niin, kiitoksia kovasti. Aivan ensiksi, hyvät kollegat, Haluaisin puhua teille tästä oma mietinnöstä, joka tulee meidän valiokunnastamme. Se käsittelee väestörakenteen muutosta ja nimenomaan innovaatiokumppanuutta aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevaa innovaatiokumppanuutta. Tällä on hyvin pitkä otsikko, mutta mistä tässä on oikein kyse? Kyse on väestön vanhenemisesta Euroopassa ja Euroopan ulkopuolellakin. Tästä syystä meidän pitäisi sopeuttaa yhteiskuntaa tähän prosessiin. Siitä syystä on tärkeää, että valiokuntamme laatii tästä asiasta mietinnön, koska monet poliittiset alueet, alueet vaikuttavat terveenä vanhenemiseen. Me, jotka olemme täällä paikalla, me, olimme, me olemme enimmäkseen nuoria, mutta ehkäpä jotkut miettivät, ettei tämä koske heitä itseään, mutta kun puhutaan vanhentumisesta, niin vanhentuminenhan alkaa jo ennen syntymää ja siihen vaikuttavat erittäin monet tekijät, ympäristötekijät muun muassa, ja täällä valiokunnassa meidän täytyy kiinnittää tähän asiaan paljon, paljon huomiota, mutta mukana on myös taloudellisia tekijöitä, yhteiskunnallisia tekijöitä ja pitää muistaa myös naisten ja miesten tasa-arvo, elintarvikevarmuus ja kestävyys, samoin kuin ennaltaehkäisy terveydenhuollossa ja terveydenhuollon saatavuustekijät. Minun mielestäni meidän pitäisi tukea komissiota, jonka tavoitteena on lisätä terveyden elinvuosien määrää kahdella Tämä on erittäin kiitettävä tavoite, mutta siitä huolimatta tässä ei pitäisi nyt rajoittua pelkästään terveisiin elinvuosiin, vaan on tärkeää, että vanheneva väestön osa osallistuu yhteiskuntaan ja on tyytyväinen. Ei pidä rajoittua pelkästään näihin lisävuosiin, vaan pitää katsoa myös ähm, elinolosuhteita. Ei tässä pitäisi puhua ainoastaan vanhen, vanhemmista henkilöistä, vaan äh, myös muista, jotka mm, pitävät tärkeänä äh, tällaista terveenä vanhenemista. Tämä äh, strateginen suunnitelma, siinä on kolme pilaria. Ensinnäkin varhainen diagnostiikka ja ennaltaehkäisy, sitten hoito ja parantaminen, kolmanneksi aktiivinen ikääntyminen ja itsenäinen elämä. Mitä tulee ennaltaehkäisyyn, seulantaan ja varhaisdiagnoosiin? Jos nyt puhutaan tässä vaiheessa ennaltaehkäisystä, niin on sanottava, että olen ollut, olen ollut hyvin monissa kokouksissa ja olen tarkastellut myös kulupuolta ajatellen lääkinnällistä ennaltaehkäisyä. Siinä päästään kolme prosenttiin. Se ei kuitenkaan riitä, eikä tässä pidä miettiä ainoastaan tautien ennaltaehkäisyä, vaan pitää parantaa myös ympäristöä, asuinolosuhteita ja liikennevälineitä. Tämän lisäksi on nähtävissä Eh, selvästi taloudellisen tilanteen ja terveyden välillä eh, yhteys. Ja tässä ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää, jotta yhä pidempään pysytään terveenä. Siihen pitää investoida eh, varsinkin terveydenhuoltoon, mutta myös taloudellisiin, sosiaalisiin oloihin, joissa nämä ihmiset elävät. Ja sitten pitää muistaa myös se, että on paljon eroja paikallisesti ja alueellisesti. Tietyillä alueilla tarvitaan parempia julkisia liikenneyhteyksiä, toisilla taas tarvitaan vapaaehtoisia, jotka huolehtisivat vanhemmista ihmisistä. Silloin kun puhutaan hoidosta meidän täytyy ottaa huomioon myös potilasnäkökulma. Tästä ennaltaehkäisystä esimerkkinä usein sanotaan, että vanhukset tulevat kalliiksi sosiaalipalveluille, mutta useinkaan nämä vanhukset eivät ole vastuussa kustannuksista, vaan koko järjestelmä jos nyt katsotaan esimerkiksi vanhuksien ruokavaliota, mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä suurempi riski on se, että vanhus on aliravittu. Tämä ei koske mitenkään pelkästään kehitysmaita, vaan myös Eurooppaa. Tähän asiaan on montakin syytä. Vanhuksilla on usein vähemmän ruokahalua, koska he syövät yksinään ja silloin helposti tyydytään pelkkään voileipään tai välipalaan. Tai sitten näillä ihmisillä ei ole kerta kaikkiaan riittävästi rahaa, jotta voisivat ostaa laadukasta ravintoa itselleen. Jos nyt tässä asiassa toimitaan myöskin, niin voidaan välttää se, että ikääntyneet joutuvat sairaalaan aliravitsemuksen johdosta. Ja tässä puhutaan myös äh, siitä, että ikääntyneiden pitäisi pystyä äh, asumaan itsenäisesti omassa kodissaan Tätä varten tarvitaan tietenkin tiettyjä sopeutustoimia, mutta nämä ihmiset sanovat, että haluavat olla itsenäisiä, mutta eivät halua olla eristyksissä. Ja tämä tässä suhteessa esimerkit osoittavat, että meidän yhteiskunnassamme tarvitaan muutoksia, jotta ikääntyneet ihmiset voivat edelleenkin asua itsenäisesti ja asua pidempään itsenäisesti. Täällä mietinnössä on myös muita kohtia, niitä on hyvin paljon. Voitte tutustua näihin, mutta nyt haluaisin kuulla teidän näkökantojanne, teidän ehdotuksianne. Ja totta kai minä kuuntelen myös teitä tässä. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Sitten EPPn varjo esittelijä saa puheenvuoron. Edustaja Antonescu, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Liotar, pentru... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon myös esittelijälle hyvästä mietinnön esittelystä. Haluaisin esittää muutamia huomioita liittyen tähän mietintöön. Mielestäni meidän pitäisi painottaa enemmän diagnoosipuolta. Mielestäni on tärkeää katsoa terveellisiä elämäntapoja. Sehän on aivan avainasemassa, kun ajatellaan aktiivista ja terveellistä ikääntymistä. Kun ihmiset ikääntyvät, tulevat tähän niin sanottuun kolmanteen ikään, niin he ehkä jollakin tavalla sivuttavat aikaisemmat terveelliset elämäntavat. Meidän pitäisi todella kiinnittää huomiota koko ihmisen elinikään. Lisäksi mielestäni on tärkeää, että korostamme tutkimusta ähm, lääkkeiden alalla esimerkiksi ja hoitopuolella. Myös psykologiset seikat on otettava huomioon ja krooniset sairaudet. Meidän pitää suhtautua tähän kurinalaisemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy hyödyntää terveysalan tutkimusta. Esimerkiksi jos ei yhdistetä kansanterveyttä, kliinistä tutkimusta ja niin edelleen, ja jos ei sovelleta lääketieteellisen tutkimuksen tuloksia käytännössä, niin siitä on haittaa. Meidän täytyy olla monen, monialaista, monialainen suhtautuminen. Meidän täytyy yhdistää eri alojen tutkimustulokset toisiinsa. Eri alueiden ja eri valtioiden väliset erot ovat muun muassa terveydenalalla suuria. Tähän täytyy kiinnittää enemmän huomiota. Ja sitten tämä toinen pilari, eli hoito ja parantaminen. E, mielestäni meidän on parannettava ikääntyneiden henkilöiden hoitoa. Meidän täytyy varmistaa, että heistä pidetään huolta. Ja ehkäpä meidän pitäisi myöskin kiinnittää enemmän huomiota itse potilaisiin tässä mietinnössä. Sitten aktiivinen ikääntyminen, itsenäinen elämä. Meidän täytyy luoda olosuhteet, jotta voimme tukea näitä henkilöitä ja katsoa myös sitä, miten paljon se kokonaisvaltaisesti hyödyttää koko yhteiskuntaa, jos on sellainen ympäristö, jossa voi ikääntyä aktiivisesti. Ja näiden seikkojen takia meidän pitäisi sosiaalista osallistuvuutta edistää, jotta nämä henkilöt tuntisivat olevansa osa yhteiskuntaa. Meidän on pidettävä mielessä se, että kun otamme käyttöön mekanismeja tavoitteidemme saavuttamiseksi terveellisen ikääntymisen alalla, niin esimerkiksi komission pitäisi hyödyntää synergiaedut eri politiikan alojen välillä. Ja tätä varten tarvitaan myöskin rahoitusta. Tässä nämä huomiot, joita halusin esittää ja aion myös esittää tarkistuksia tähän mietintöön. Kiitoksia edustaja Perelo, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella Liotardia tästä erinomaisesta mietinnöstä. Tämä vuosi on nyt menossa kohti loppuaan ja tämä on aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi. Olen samaa mieltä kollegan kanssa siitä, että meidän pitäisi todellakin hyödyntää kaikki tutkimustulokset, mutta meidän pitäisi myöskin ymmärtää paremmin, mitä ovat tulevaisuuden haasteet juuri Euroopan unionin näkökulmasta. Onnittelen komissiota siitä ja kiitän komissiota siitä, että se on ottanut tämän asian esille. Myös sukupolvien välinen yhteisvastuullisuus, solidaarisuus on tärkeä asia. Monissa tapauksissa e, katsotaan, että vanhukset olisivat jonkinlainen taakka nuorille. Ja nyt vanhukset tai ikääntyvät ovat kuitenkin paljon aiempaa terveempiä ja tätä varten täytyy toteuttaa toimenpiteitä, joilla esimerkiksi edistetään työterveyttä. Ikääntyviä, ikääntyvät ovat arvokas voimavara, heidän kokemuksensa on voitava siirtää nuorille. Ja tätä varten meidän pitäisi myöskin edistää toimenpiteitä, joilla jollakin tavalla yhdistetään tai lähennetään sukupolvet toisiinsa joko poliittisesti tai muilla toimilla. Meidän täytyy edistää toimenpiteitä, jotta voidaan tunnustaa kaikkien eri sukupolvien merkitys yhteiskunnallemme. Meidän täytyy ymmärtää, miten yhteiskuntamme toimii ja julkisten politiikan alalla on tunnustettava se, mikä mahdollisuus olisi toteuttaa innovatiivisia toimenpiteitä ja edistää sillä tavalla sosiaalista markkinataloutta. Eurooppa 2020 strategia on tärkeä. sen osana yksi tavoite on se, että halutaan lisätä terveitä, terveiden elinvuosien määrää kansalaisten keskuudessa. Tämä tavoite on voitava saavuttaa, se vaatii toimenpiteitä. Kuitenkin nyt nämä tiukat talousajat ovat saaneet jäsenvaltiot leikkaamaan budjettejaan näilläkin aloilla. Ja me tarvitsemme riittävät rahoitusresurssit, jotta voimme taata ikääntyneiden fyysisen ja psyykkisen terveyden niin, että he voivat elää laadukasta ja itsenäistä elämää. Lopuksi meidän pitää myös tukea aktiivista ikääntymistä ja se edellyttää sitä, että me, näillä ikääntyneillä naisilla ja miehillä on aktiivinen merkitys esimerkiksi työelämässä. Heidän täytyy voida tehdä myös työtä. Vapaaehtoistyö on yksi hyvä keino edistää tätä aktiivista ikääntymistä on tuettava, sitäköä myöskin terveyttä. Er- Kiitoksia, Mario. Seuraavaksi sitten äh, ECRL Judy Gorling. Ole hyvä. Thank you. Um, I... Kiitoksia. Itse asiassa puhun Anna Rosbachin puolesta. Hän on varjoesittelijä ja olen Äh, hänen puolestaan aika lailla samoilla linjoilla. Me olemme vakuuttuneita siitä, että kattavia uudistuksia tarvitaan, jotta voidaan äh, välttää nämä ongelmat juuri työmarkkinoilla, mutta tässä täytyy muistaa, että on merkittäviä eroja. Eurobarometrissä kysyttiin äh, myös siitä, miten ikääntyneet voivat työskennellä kun ollaan ylitetty eläkeikä ja silloin huomattiin, että on paljon eroja mm, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Ruotsissa haluttiin työskennellä pidempään ja eteläisissä Euroopan maissa he olivat sitä mieltä, että se ei ollut niin toivottavaa, joten meillä on aika paljon haasteita, jos me haluamme saada aikaan Euroopan kattavaa politiikkaa. Ja aivan samalla tavoin huomasimme, että Eh, virallinen eläkeikä, eh, sitä suunnitellaan nostettavaksi 28 eh, EU-maassa tai Euroopan maassa, joten aivan selvästikin meillä on yhteisiä tavoitteita, mutta ehkäpä erilaisia tapoja, joilla niihin pyritään pääsemään. Olemme sitä mieltä, että nyt tarvitaan eläkejärjestelmien uudistuksia, jotta eläkejärjestelmistä tulee paremmin rahoitettuja ja kestävämpiä. Ja näemme OECD-raportista myös, että EU-maat pyrkivät lisäämään julkisia menoja eläke menoista usein 50 prosenttia. Tämä on aika merkittävä muutos. Me tuemme esittelijää siinä, miten pyritään lisäämään näitä terveiden elinvuosien määrää. Ja tämä tietenkin riippuu, mistä jäsenvaltiosta puhutaan. Tässä minulla olisi kysymys esittelijälle, jos sopii. Me haluaisimme kysyä, miten puututte rakenteellisiin kysymyksiin ja puut, miten aiotte puuttua sosioekonomisiin eroihin. Aiomme tässä äh, puuttua aiheisiin myös äh, tarkistusten kautta. Kiitoksia, Judy Goran. Äh, anteeksi. Virhe, virhe Friedan, Friedan Oulun istuvan toisella puolella. Äh, Frieda, ole hyvä. Ähm, als schaduwrapporteur voor äh, de Groene... Äh, Kiitoksia varjoesittelijänä vihreitä ajatellen. Vihreiden varjoesittelijänä minä haluaisin ilmoittaa, että olen tyytyväinen Euroopan komission ehdotuksiin ja minun mielestäni tässä voidaan yhdessä sanoa, että ikääntyminen meidän yhteiskunnassamme. Siinä vaaditaan toimenpiteitä. Nyt pitää muistaa myös ikääntymisen aiheuttamat kustannukset, mutta meidän pitää puuttua myös tai tarttua näihin tilaisuuksiin, joita on tarjolla nyt. Ja niiden kautta pyritään parantamaan ikääntyneiden elämänlaatua, jotta nämä ihmiset voivat edelleen tuoda oman panoksensa yhteiskuntaan. Tässä mielessä innovaatiolla voi olla merkittäväkin rooli. Ja juuri tässä suhteessa kyse onkin eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta, ja tämän kumppanuuden pitäisi rohkaista tiettyjä, tiettyihin aloitteisiin, innovaatioaloitteisiin. Flanderin alueella on hanke Flanders Care, jolla pyritään parantamaan ikääntyneiden hoitoa ja pyritään edistämään kehitystä myös yleensä terveyden alalla. Niinpä meille on tärkeää, että pidetään mielessä innovaatio, joka liittyy ikääntymiseen. Ja tämä liittyy myös eurooppalaiseen 2020-strategiaan. Innovaatio on tärkeä, jos halutaan auttamaan hyvässä ikääntymisessä. Ja innovaatio luo myös, myös työpaikkoja. Tässä mietinnössä ei pitäisi rajoittua millään tavalla pelkästään aktiiviseen eh, ikääntymiseen. Meidän täytyy kohdentaa myös toimintaa kohtaamme ja meidän pitää antaa panoksemme silloin, kun laaditaan strategista suunnitelmaa ja otetaan huomioon ne tulokset, joita voidaan kentällä saada aikaan. Olen tyytyväinen siitä, että esittelijä allekirjoittaa komission tavoitteet jos ähm, esittelijälle nyt sopii, niin ähm, itse sanoisin kyllä, että minä en ole aina samaa mieltä komission kanssa, koska minä haluaisin painottaa enemmän innovaation ja hoidon välistä suhdetta. Ja <clears throat> tämä johtuu siitä, että kyse on nimenomaan strategisesta suunnitelmasta, niin kuin komissiokin sanoo. Ja minulla olisi pari kysymystä komissiolle Euroopan komissio on julkaissut kesäkuussa lehdistötiedotteen, jossa sanottiin, että 161 hanketta on tullut esiin sidosryhmistä ja tässä lehdistötiedotteessaan komissio viittasi, niin tämä on tietenkin sattumaa. Tänään pitäisi olla juuri tällainen kokous kumppanin kanssa. Haluaisin kysyä, miten komissio haluaa konkreettisesti hoitaa tätä innovaatiokumppanuutta. Voiko komissio antaa meille joitain käytännön esimerkkejä tästä toiminnasta? Onko komissio tietoinen siitä, minkälaisia esteitä on eurooppalaisen kumppanuuden, innovaatiokumppanuuden tiellä ja mitä näissä tapauksissa komissio voi tehdä tämä eurooppalainen innovaatiokumppanuus, saako se jäsenvaltioista tukea laajalti? Tässä siis minun kysymykseni. Haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä. No, Kiitoksia. Sitten seuraavaksi edustaja Rossi. Sono. Kiitos puheenjohtaja. Kannatan todella tämän mietintöluonnoksen tekstiä ja haluaisin sanoa, että olen esittelijän kanssa samaa mieltä. Haluaisin vain pyytää lisäämään ehkä muutamia kohtia. Voin tehdä sen myöhemmin tarkistuksen kanssa. Esimerkiksi juuri pitäisi sanoa, että onneksi eh, tai ikääntyminen pitää nähdä hyvänä asiana. Valitettavastihan toki eh, ikääntyneiden eh, osuus osuus kasvaa tulevaisuudessa ja täällä todetaan, että maahanmuutolla voitaisiin tätä ikääntyneiden ja muiden välistä suhdetta hieman muuttaa. Mutta tässä pitäisi erityisesti ottaa huomioon perheet, perheiden tuki e, juuri kun ajatellaan äitiyttä tai synnytyksen jälkeistä aikaa. Myös se pitäisi ottaa tässä huomioon ja ikääntyneitä pitäisi hyödyntää ehkä tässäkin kun nyt Eurooppa vanhenee. Tämä ensimmäinen pilari. Puhutaan myöskin sähköisistä välineistä tai tietoteknologiasta ja sen käyttämisestä. No sitähän tarvitaan luonnollisesti. siihen kannattaisi ehkä investoida, koska siitä saadaan myöskin hyötyä ja tuottoa. Jos huomataan jokin sairaus ajoissa, niin myöskin hoito on tehokkaampaa ja siksi kannattaa investoida sähköisiin terveyspalveluihin ja ennakoivaan diagnosointiin. Jos joku sairaus on jo ed- saanut edetä rauhassa vuosikausia, niin totta kai kustannukset ovat suuremmat kuin silloin, jos henkilön sairaus havaitaan tarpeeksi ajoissa tai ihminen itse esimerkiksi epäilee sairastavansa jotakin. Ja nyt pitäisi ymmärtää se, että lapsesta aikuiseksi sinäkin aikana voi tulla tiettyjä sairauksia ja siksi pitäisi ennaltaehkäistä enemminkin kuin keskittyä sairauksien hoitoon. Me haluamme siis esittää tästä tarkistuksia ja monilla ikääntyneillä eh, on ongelmia samalla tavalla kuin joillakin vammaisilla on, kun ajatellaan vaikka, vaikkapa kaupungeissa eh, liikkumista, täytyy samalla tavalla edistää ikääntyneiden mahdollisuuksia liikkua kuin vaikkapa vammaisten mahdollisuuksia liikkua. Ihmisi, vanhuksilla tai muilla ihmisillä voi olla ongelmia mennä vaikkapa teatteriin, tietä pitkin joutuu käyttämään jonkinlaista apuvälinettä, rullatuoria tai jotakin muuta apuvälinettä. Ja siksi meidän pitäisi samalla tavalla kunnioittaa ikääntyneiden oikeuksia kuin vammaisten oikeuksia tässäkin liikkuvuuden alalla. Pikkuisissa kaupungeissa erityisesti, mutta myöskin isoissa. Kaupungistuminenhan lisääntyy jatkuvasti ja samalla kuitenkin elämänlaatu monilla heikkenee, erityisesti kaupungeissa fyysistä näkökulmista. Ja meidän pitäisi saada ikääntyneiden elinlaatua parannettua myös sillä, että houkutellaan heitä keskustoja, keskustoihin. Mutta onnittelen tässä kuitenkin esittelijää tehdystä työstä. Vielen Dank. Damit haben wir die Runde der Schattenberichter. Kiitoksia kovasti. Äh, meillä on tässä pieni aika ongelma. Mä olen tässä puheenvuoropyytäjien luettelo. Dann die Kollegen Gautieres, die Kollegen Hübner, Klaas, Peterle und dann die Kollegin Sophie Okuni. Habe ich jemanden vergessen? Jäikö, unohtuko listalta joku? Eipä näin käynyt. Puhujaluettelo on nyt sitten suljettu Toivottavasti maltatte puhua lyhyesti puolitoista minuuttia, kun meillä on vielä yksi, yksi esityslistan kohtakin jäljellä. Edustaja Kaksteet niin puheenjohtaja haluaisin ottaa esiin, että tässä eläkeläiset eivät ole kunnolla edustettuina Euroopan parlamentista tässä kumppanuuskysymyksessä. Siellä on komissio, jäsenvaltiot, alueet, yksityissektori, sosiaalityöntekijät, mutta täällä ei ole Euroopan parlamenttia mukana ja minun mielestäni se on virhe. Mitä tulee Liotardin mietintöön, niin olisin toivonut, että puututtaisiin paljon enemmän innovaatioon, koska kyse on eurooppalaisista eh, innovaatiosuunnitelmasta joka tapauksessa. Ja eh, tämän avulla voidaan esittää ehdotuksia ajatellen tiettyjä eh, spesifejä toimia. Tässä haasteena on se, että käytetään järkevämmin innovaatiota, jotta puututaan tähän ikääntymisen haasteeseen. Ja nämä ovat innovaatioita innovatiivisia hankkeita. Eh, tarvitaan tiettyjä välineitä sitä valten eh, interaktiivista eh, interaktiivisia järjestelmiä myös ikääntyneiden koteihin. Mitä tulee hoitoon ja hoivaan, meidän pitää vahvistaa tutkimusaluetta, koska paljon klinikoita on perustettu, mutta ei olla löyty, löydetty vielä ratkaisuja kaikkiin vanhuuteen ja ikääntymiseen liittyviin äh, tauteihin ja sairauksiin. Niinpä tarvitaan äh, vahvempaa kumppanuutta julkisen ja äh, yksityisen sektorin välillä, varsinkin kun puhutaan regeneratiivisista, rapeuttavista sairauksista. Tässä tarvitaan tiettyjä tarkistuksia. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Kastet. Olemme sitä yrittäneet yrittäneetkin kylläkin. Olemme siis pyrkineet saada edustajamme tähän korkean tason äh, ryhmään. Se on ollut täällä puheenjohtajistossakin ja meillä on usein ollut äh, edustaja siellä äh, hyvä ollut. Meillä valitettavasti täällä nyt sitten edustajaa, mutta toisaalta to, täällä sitä, ne ne lait tehdä, tehdäänkin ja sen vuoksi sitten, sitten ei loppujen lopuksi edustaja koskaan lähtenyt kutierassa. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Wszyscy stwierdzamy fakt. No moi. Oh, sorry. Excuse me. Yeah. Si, mitä? Kovasti kiitoksia. Haluaisin sanoa vain tässä, että minun mielestäni tämä on sellainen aihe, jossa niin voidaan mennä treeniin, mutta haluan sanoa, että tuen Liotadin mietintöä, minä tuen tätä kantaa, jossa esittelijä sanoo, täällä on yksi aihe, joka minua, ki, minua huolestuttaa. In, ikääntyminen on hyvin kattava aihe ja minun mielestäni tässä pitäisi esittää, että kyse on integroidusta ohjelmasta, joka ottaa huomioon, aivan kuten ympäristöohjelma ottaa, ohjelma, ottaa huomioon monet ulottuvuudet, niin että katsotaan nämä tilanteet eri maissa ja katsotaan, mitkä ovat prioriteetit. Ja meidän täytyy saada aikaan myös seurantaohjelma ja eurooppalaiset prioriteetit koskien ikääntyneitä, koska tässä joillakin on perheyhteys, toisilla ei Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, esimerkiksi yksinäisyys, se aiheuttaa valtavia ongelmia ja e, myös e, huono e, ruokavalio. Minua huolestuttaa tässä se, että mitä tietoa nyt olemme saaneet tästä eurooppalaisesta kumppanuudesta. Me, meidän pitäisi ottaa huomioon kaikki teknologinen edistys. Täällä ensimmäisellä sivulla, kun puhutaan että Euroopan parlamentti mm, vaatii äh, arvokasta tasoa tälle. Minun mielestäni tässä äh, pitäisi äh, saada aikaan ratkaisuja myös teknologian innovaation kautta. Ja tässä pitää muistaa 2020 ja millä tavoin horisontti 2020 ohjelma vaikuttaa. Minä tuen tässä minun kollegoitani. Kiitos. Dank. Die Kollegin Hipner, 1 minuutti 30 bitte. So. Siis puolitoista minuuttia sovittiin puheenvuoroajaksi, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. E, tak się... E, kiitos puheenjohtaja. Se on niin, että meidän e, yhteiskuntamme ikääntyy ja tämä on edessä kaikkialla. Meillä on yhä enemmän vanhenevia perheenjäseniä, eikä se ikääntyminen meiltä itseltämekään jää kokematta. Hyvän terveyden pitäisi tietysti olla työn tekemisen pohjana ja perustana, mutta me tässä nimenomaan korostuu ennaltaehkäisy. Samoin hoiva, hoito, kuntoutus, yhteiskunnallinen, sosiaalinen turva ja hoito ovat äh, tärkeitä tavoitteita. Nämä eivät kuitenkaan kaikkialla äh, toteudu, koska ammattitaitoisista työtekijöistä on puutetta. <clears throat> Niin ikään meillä pitäisi olla erilainen lähestymistapa äh, kaupungistumiseen ylipäätänsä ja väestöpoliittisiin muutoksiin. Meidän pitäisi miettiä tätäkin ongelmaa. No. Aktiivinen ikääntyminen on mahdollista, jos elinikäinen oppiminen sitä tukee. Siis aina välillä eh, voisimme käyttää tällaisia kolmannen iän yliopistoja auttamaan eh, ihmisten eh, aktivoitumisessa. Meidän pitäisi tarkastella erilaisia ratkaisumalleja Euroopassa ja maailmassa ja saada sitten käyttöön paras, parhaiten meille sopiva järjestelmä. Sitten Klas puolitoista minuuttia niin ikään. Niin, ja no, Äh, jos aina, aina puhea, joka ylittävät, puheenjohtajat ylittävät. Äh, tämä, minun tämä on aika kap, kapearajainen mietintä. Minä olisin halunnut mieluummin painottaa tällaisia myönteisiä seikkoja. Äsken tota, todettiin tämä demokraat, äh, demok, väestöpoliittinen muutos, mutta sitä hän tässä mietinnössä ei ole olekaan. <clears throat> Tietenkin, tietenkin että selvähän se on, että vanheneva väestö ei enää mitään lapsia tee eikä saa. Sitten toinen ongelma ovat tämä sairaudet. <clears throat> Tot, tot, kyllä tietenkin ikääntyvätkin ihmiset haluaisivat osallistua elämään. Tässä voitaisiin mainita tällaisia myönteisiä esimerkkejä. Äsken mainittiin tämä senioriyliopistot ja sitten tämä pikkuhiljaa tämä työ, työelämästä vähit, liukun, liukuminen eläkeikään. Tällä voitaisiin painottaa myöskin tätä, näitä osa-aikatyöllisyysmahdollisuuksia ja näin poispäin. Tässä, tässä on paljonkin, mitä voitaisiin tänään, tänä päivänä tehdä, just, juuri vaikkapa lääke, lääketieteen tuella voitaisiin tässä ottaa omaksua <clears throat> uusia innovaatioita. Se oli puolitoista minuuttia sekunnilleen. Kiitoksia siitä sitten Peterle, olkaa hyvä. Predsednik, poročevalki sem hvaležen za dobro poročilo, posebej za njene poudarke. Kiitoksia tästä hyvästä mietinnöstä nostaa esille myöskin tämän sosioekonomisen kontekstin ja nimenomaan painottaa ihmisen riippumatonta E- elämää. Tässä tarvitaan myöskin sosiaalisia innovaatioita tueksi, eikä pelkästään lääketieteellisiä. Yhteiskunnan täytyy antaa tukea aktiiviselle elämälle. Muutamissa jäsenmaissa, jäsenmaissa on jo vallalla tällaisia vakiomallisia koneille Esimerkiksi Äh, muualla sitten taas vastaavasti tällaista omaehtoista elämää painotetaan, painotetaan enemmän. Haluaisimme tällaiseen monimuotoisuutta korostaa tässä äh, äh, ikääntyvien elämässä ja sitten tavallaan ylittää, tämän, ylittää nämä sukupolvirajat monissa asioissa, sitä filosofiaa soveltaa. Kiitoksia. Sitten seuraava. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin onnittelen esittelijää tästä hienosta työstä, joka muodostaa erinomaisen pohjan keskustelulle ja pohdiskelulle. Muutama kohta kuitenkin, joista aion esittää tarkistuksia. Ensinnäkin urheilu ja fyysinen harjoittelu. Mietintöluonnoksessa ei missään kohdassa mainita urheilua tai liikuntaa. Kuitenkin kyse on mielestäni hyvin tärkeästä asiakohdasta, koska esittelijä toteaa, että aktiivinen ja terve ikääntyminen jatkuu koko elämän läpi. Ja siksi meidän pitäisi korostaa liikuntaa ja urheilua erityisesti, kun se kuuluu Lissabonin sopimuksen myötä unionin toimivaltaan. Kyse on kansanterveydellisestä työkalusta, mutta myöskin sosiaalisia yhteyksiä edistävästä työkalusta. Tällä tavalla vältetään, että ikääntyneet syrjäytyisivät tai joutuisivat elämään täysin yksin. Toiseksi tässä ei nyt välttämättä ole niinkään kyse sukupolvien välisistä suhteista. Ikääntyneet naiset ja miehet, jotka ovat fyysisesti ja psyykkisesti terveitä, voivat todellakin auttaa aktiivista nuorisoa, työssäkäyvää sukupolvea, aktiivista sukupolvea. Siksi meidän täytyy hyödyntää heidän kokemuksensa. Lisäksi asuntojen mukauttaminen on tärkeää se täytyy tehdä samalla tavalla kuin on tehty energiatehokkuuden alalla. Meidän täytyy hyödyntää unionin rahoitusta, jotta asunnot voidaan mukauttaa sellaisiksi, että ikääntyneet voivat asua aktiivisesti ja yksin. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Komissiokin saa lyhyen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much for that. Kiitoksia siitä, että kutsuttiin komissiokin tänne puhumaan. Kiitoksia kovasti tästä mietinnöstä. Tosiaankin komissio on yrittänyt tällä innovatiivisella aloitteellaan olla kokeellinen yritetään käyttää innovaatiota ei ainoastaan sen teknologisia mahdollisuuksia, myös, myös ajatellen sosiaalisia innovaatioita. Ja meidän täytyy muuttaa tiettyjä järjestelmiä, jotta voidaan käyttää innovaatiopotentiaalia ja teknologiaa, näitä ajatuksia. Ja siitä syystä nämä tavoitteet, joita meillä oli, niitä on kolme. Ensinnäkin pyritään parantamaan nämä terveyttä ja elämänlaatua. Toiseksi pyritään parantamaan tehokkuutta terveysjärjestelmissä. E, ollaan myös solidaarisempia. Ja kolmanneksi halutaan luoda uusia mahdollisuuksia myös yrityksille ja markkinoillemme siinä mielessä, että pyritään luomaan työpaikkoja tälle alalle, koska tämä ala on uutta potentiaalia. Siinä on uusia mahdollisuuksia. Nämä kolme ajatusta. E, me voimme eh, saada tästä eh, kumppanuuden, jossa kaikki voittavat. Eh, uutta rahaa on käytössä. Tämä ei ole mikään uusi rahoitusväline, mutta tarkoituksena on se, että teemme uudella tavalla töitä ja käytämme olemassa olevia varoja ja resursseja. Haluamme saada aikaan mahdollisimman paljon synergiaa. Tosiaankin nämä kysymykset komissiolle koskivat sitä, mitä tapahtuu tässä kumppanuudessa. Me olemme saaneet hyvin yllättävän vastauksen. 261 eri konsortiota Eurooppa-tasolla ovat vastanneet, haluavat ryhtyä toimiin. He haluavat sitoutua toimiin, jotta saadaan aikaan nopeasti tuloksia ja siitä syystä strateginen suunnitelma jonka komissio on käynnistänyt. Siinä pyritään konkreettisiin toimiin konkreettisilla aloilla ja nämä kuusi tointa, jotka on nyt tunnistettu, niiden avulla pyritään puuttumaan siihen, miten mm, määrätään lääkkeitä ihmisille. Usein on moni sairaita ihmisiä. He tarvitsevat monimuotoista hoitoa ja usein on äh, sivuvaikutuksia. Äh, halutaan äh, myös välttää ähm, kaatumisia, joka usein on ikääntymisten ongelma, eli kaatumisten välttäminen ja kolmanneksi pyritään välttämään se, että ihmiset eivät enää toimisi, vaikka ihmiset ovat tietyllä tavalla vammautuneita, heidän pitäisi toimia. Ja halutaan lisäksi myös integroituja terveysjärjestelmiä siitä syystä, tarvitaan paikallisella, alueellisella tasolla yhteistyötä. Ja viidenneksi halutaan edistää itsenäistä asumista. Tämä ei koske aino, pelkästään vammaisia, mutta aivan tavallisia kansalaisia. Täytyy heidänkin käyttää sitä potentiaalia, joka heillä on ja jota on markkinoilla tarjolla, jotta voidaan laadukkaammin elää pidempään. Ja sitten kuudenneksi vielä halutaan luoda ikääntymisystävällinen ympäristö, ajatellen julkisia liikennevälineitä ja kaupunkeja. Meillä on siis kuusi konkreettista tointa. Me emme voi keksiä kaikkia uudelleen. Me keskitymme näihin kuuteen aihealueeseen ja te, meiltä kysyttiin myös, onko esteitä. Esteitä on todellakin paljon ja tämä kumppanuusajatus on se, että kumppaneiden avulla pyritään ylittämään nämä esteet. Yksi esteistä on meidän järjestelmiemme yhteentoimivuuden puute. Ne eivät useinkaan toimi ja maasta toiseen, jäsenvaltiosta toiseen. Pyritään siis saamaan nämä järjestelmät toimiviksi kaikkialla Euroopan markkinoilla. Ja lisäksi on paljon esimerkkejä. Flanderske oli tästä yksi esimerkki. On muitakin esimerkkejä. Niitä nähdään alueellisella tasolla. Skotlannissa esimerkiksi on integroitua integroitua terveysjärjestelmään eristäytyneille ihmisille, eristyksissä eläville ihmisille. Tässä pyritään myös seuraamaan niitä ihmisiä, jotka ovat kaatumisherkkiä ja Katsotaan myös sairaaloissa ihmisten ravintotilannetta. Euroopassa on ihmisiä, jotka kuolevat sairaalaan koska he ovat aliravittuja ja tämän, tämä tähän asiaan pitää puuttua sillä teknologialla, joka meillä on, jotta nämä tunnistetaan myös etukäteen nämä ongelmat. Tässä siis esimerkkejä siitä, mitä on meneillään. Komissio ö, ö, ei tietenkään toimeenpano tätä, ö, tätä pannaan toimeen paikallisella ja aluetasolla Meillä on 450 äh, kumppania. He äh, kertovat siitä, mitä, äh, miten he, hekin ovat tehokkaampia. Kiitos. Möchte die Berichterstatterin noch kurz... Haluaako esittelijä vielä reagoida lyhyesti? Ja, sorry, maar ik wil toch graag heel kort reageren. Ik... Kyllä, todella mielelläni haluaisin lyhykäisesti vielä puhua. Kiitän kaikkia, jotka tekivät ehdotuksia siitä, että korostettaisiin kroonisten sairauksien diagnos- diagnosointia. Totta kai tämä täytyy olla mukana mietinnössäni ja kannustan teitä todella tekemään, esi- tekemään tarkistuksia. Haluaisin sanoa yhden asian. Tietyt kollegat puhuivat siitä, että tässä pitäisi korostaa hoitoalalla erityisesti innovointia. Tämä ei kuitenkaan riitä, koska yksi kumppanuuden osa-alueista on se, että luodaan hyvät elinolosuhteet, aivan kuten Euroopan komissio on sanonut. Meidän täytyy korostaa ympäristöpuolta ja Nämä asiat on siis mainittava mietinnössä. Lisäksi kysyttiin rakenteellisesta suhtautumisesta talouden ja sosiaalis- talous- ja sosiaalialalla. Luonnollisesti tähänkin tulee tarkistuksia, mutta mielestäni pitäisi erityisesti varmistaa se, että köyhyysrajan alapuolella olevat ihmiset voivat jatkossakin turvata tulonsa. Ei siis saisi leikata liikaa eläkkeitä ja muita tällaisia tuloja, koska tämä aiheuttaisi terveyden kannalta pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sitten ympäristön ja kaupunkien pitäisi olla sellaisia, että ne pystyvät tarjoamaan uusia työpaikkoja ja yritysten pitäisi pohtia sitä, miten ne voivat tukea talouskasvua niin, ettei jouduta tällaiseen eh, negatiiviseen noidankehän. Kiitos kaikille. Toivottavasti voimme vielä jatkaa keskusteluja. Kiitoksia. Edustaja Leotard, siis muutosesityksen jättämisen takaraja on 23. Äänestämme joulukuussa ja kenties sitten täysistunnossa hyväksytään helmikuussa. Sitten seuraava esityslistan kohta. 16 ja varapuheenjohtaja Klass saattaa sen hoitaakseen. Kiitoksia. Minulla on epäkiitollinen tehtävä esitellä, no, käsitellä tämä e, nollassa minuutissa, mutta ehkä tulkit sitten suovat meille hiukan lisäaikaa annan, äh, luovutan puheenvuoron kollega äh, Rossille, joka on pohtinut luottamuksen lisäämistä parantavia tietä, parantavaa tietämystä ja reagointia. Olkaapa hyvä, herra Rossi. grazie, grazie Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Puhun todella nopeasti, kun oikeastaan tässä ei ole yhtään enää aikaa jäljellä. Tämä koskee sitä, että pitäisi saada enemmän hyötyä irti EUn ympäristötoimenpiteistä, oli juuri täytäntöönpanon suhteen. Olen tyytyväinen komission tiedonantoon liittyen tähän asiaan, vaikkakin tässä ei viitata paikallisyhteisöihin, joita minä haluaisin korostaa usein juuri paikallisviranomaiset joutuvat tekemään, suorittamaan valvontaa ja täytäntöönpanomaan nämä säännökset, joten tätä pitäisi erityisesti korostaa. Ympäristö oikeuden täytäntöönpano vaatii myös hallinnollista sitoutumista. Kun me annamme ympäristöalan säädösehdotuksia, eh, meidän täytyy miettiä sitä, miten päästäisiin eroon vanhentuneesta lainsäädännöstä. Meidän täytyy antaa sellaisia säädöksiä, jotka ovat myös käytännössä täytäntöön pantavissa. Ja meidän täytyy vähentää turhaa byrokratiaa. Ympäristöoikeus on tärkeä asia ja pahoittelen sitä, että eh, direktiiviehdotus eh, muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa on ajautunut umpikuvan neuvostossa. Toivottavasti siinä päästäisiin eteenpäin. Kiitos. Ja vielen dank, Kiitoksia esittelijälle. Kiitoksia tästä ää, eh, tiiviistä esitystä, mutta onhan tämä kirjallisesti olemassa. E, ja tässä aika on todellakin jo loppunut. Ja muistuttaisin samalla, että meillä on 28. päivä seuraava käsittely ja nyt sitten viides päivä joulukuuta on sitten tämän muutosesitysten taka, jättämisen takaraja. Varjo esittelee tosi lyhyesti, kiitos. Lorenz, olkaa hyvä. Minä olen Rossin kanssa aivan eri mieltä, kun tässä mieltään tämä, mitä ongelmia meillä on e-, Euroopassa ja minkälaisia ongelmia on tässä ympäristölainsäädännön soveltamisessa täytäntöönpanossa pari 30 sivua vedeltänyt. Ja näitä ongelmia tietysti voidaan kritisoida, se on tietysti helppo homma, mutta, mutta sitten oikein tarttua näihin ongelmiin ja pyrkiä sitten näitä ratka- ratkaisemaan niitä sitten alueellisilla alueellisen toimenpitein ja, ja erilaisten yhteenliittymien toimin. Siitä ei ole tulla mitään vastauksia tullut. Tässä on tietysti pienen keski, keskisuorten yritysten kannattaja tietenkin. Olen ihan ymmärrän sen, mitä tässä sitten voidaan muuttaa Reachin kautta ETS muuten. Tässä että ollenkaan osoit, osoit panneet sormenne tähän Äh, äh, äh, tärkeimpään kysymykseen, että tarvitaan selkeää, että, että tämä eurooppalaisten sääntöjen tärkein määrittely olisi jotenkin seikka, Eihän sen suinkaan, että tarvitsemme tietysti selkeämpää lainsäädäntöä, mutta ehkä niin tiukkoja eikä korkealentoisen, mutta selkeämpi kuitenkin. Ajatellaan Itä- Ita- Italian ja ja äh, äh, Itävallan välinen äh, mielipide tai, tai keskeinen ero on, on räikeä esimerkki tässä. Minä annan kyllä mielelläni oman panokseni tämän tehostamiseksi. Tietysti tässä varmaan nyt ammun itseäni nilkkaa, mutta kuitenkin aina kun, sikäli kun ymmärsin tämän artiklan 4, artiklan 4 Tämä on aika monimutkaisesti käännetty ja väännetty, että tämän kenties odotatte sitä, että, että Eurooppa maksaa siitä, että jäsenmaat toteuttavat näitä määräyksiä. Esimerkiksi vaikka kaatopaikka-ongelma tarvitsemme näitä, tätä täytäntöönpanoa, jos, jos tämä on, on joku eurooppalainen ongelma, niin mainitkaa se sitten nimeltä rohkeasti. Yritetään sitten nyt yhteisvoimin ennen kuin saan puheenjohtajan nuijasta päähän lopetan puheenvuoroni tähän. Kiitoksia tähän. Täytyy todeta, että jo lainen saa lyhyesti puheenvuoro vielä. Ja sitten Satu Hassikin on ilmoittautunut, muut puheenvuoro Pönäjuri Curling. Toivoisin, että säästetään sitten seuraavaan keskusteluun. Jo Lainen, ole hyvä. Kiitoksia minunkin puolestani jokin lyhyesti tärkeähän tämä on tämä mietintö, koska EU-oikeuden lainsäädännön surkea täytäntöönpano on silmiinpistävää. Myöskin elinkeinoelämä joutuu sitten tässä kärsimään, kun työpaikat jäävät syntymättä. Olen Florensen kanssa yhtä mieltä siitä, että tässä mietinnössä on puutteita ja tämä, tämä ympäristölainsäädäntö sinällään, vaan sen täytäntöönpano, joka tässä takkuilee 27 maassa kaikissa, kaikissa esemaissa, kaikilla tasoilla Joissain maissa tätä painaan täytäntöön hita, mutavasti ja toisissa taas sitten hitaasti ja mut, mutkikkaasti. Tässä tarvitaan tiettyjä mekanismeja, instru, instrumentteja. Ja tietysti jos ajatellaan tätä seitsemättä ympäristö, ympäristöohjelmaa ja sen täytäntöönpano, sehän täytyy ykkösenä olla, siinä täytyy instrumentit ja mekanismit vielä konkretisoitava Eero äh, Florence. Ja meidän täytyy katsoa sitten, että näin täytyy tapahtua myöskin. Uh. Kiitoksia tästä, Satu. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia raportöörille pohjaehdotuksen tekemisestä. Olen Karl-Heinz Florensin ja Jo Lainenin kanssa samaa mieltä siitä, että mietintö luonnos kaipaa vielä aika paljon kehittämistä Äh, mielestäni esittelijän äh, painotus äh, joka korostaa paikallisviranomaisten asemaa ei nyt ole riittävä tapa ollenkaan käsitellä tätä asiaa koska kansalliset viranomaisethan ne e n ympäristölainsäädännön toteuttamisesta ensisijaisesti päättävät. Komission tiedonannossa on mielestäni monia ihan oikean suuntaisia ehdotuksia, muun muassa se, että, että tiedon keruu olisi älykkäämpää siten, että samoja tietoja voitaisiin käyttää eri tarpeisiin. Tiedon selkeyttäminen olisi tarpeen myöskin siinä suhteessa, että kansalaisille tulisi selvemmäksi, miten heidän he hyötyvät elämässään konkreettisesti ympäristölainsäädännön toimeenpanosta. Monestihan käy niin, että kun joku ympäristöongelma saadaan ratkaistua, niin ihmiset melkein unohtavat, että sitä koskaan on ollutkaan. Esimerkiksi omassa maassani on tällä hetkellä suuri itku ja valitus laivojen uusista rikkirajoituksista, mutta luin erään sanomalehden 20 vuotta sitten palstaa, jossa kerrottiin, että vielä 20 vuotta sitten monia Suomen järviä piti kalkita, koska happamat sateet tekivät niistä happamia ja siihen päästörajoitukset eivät olleet riittäviä jos olisi helpommin kansalaisten saatavilla tietoa siitä, että miten jo tehdyt ympäristötoimet ovat vaikuttaneet, se voisi myös panna vauhtia sekä alueellisiin että paikallisiin päättäjiin ympäristölainsäädännön toimeenpanemiseksi. Kiitoksia kovasti, Judy Curling. Anteeksi, pyydän, olen todella pahoillani, että saat sitten pidemmän puheenvuoron mahdollisuuden. Ensi kerralla komissiokin on paikalle tullut Kenties komissiokin haluaisi äh, lykätä puheenvuoron seuraavaan kertaan vain. Haluatteko lyhyesti sanoa, että ei mitään. Sopiiko äh, äh, esittelijälläkin se, että nyt lopetamme tähän sitten, niin- ja koska lounastauko tässä alkaa kutistua muutenkin, haluan tästä kaikkia kiittää ymmärtämyksestä. Meillä on 28. päivä marraskuuta uusi tilaisuus keskustella tätä, ja ja ne sitten myöskin pääsevät ääneen tässä asiassa tänään, jotka vajennettiin. Ja näin sitten muutosestystenkin takaraja on siirretty viidenteen päivään joulukuuta. Kiitoksia kaikille sinnikkyydestä ja kiitoksia myöskin tulkeille. Ja seuraavat kokoukset pidetään 12. Äh, päivä äh, marraskuuta tässä samassa salissa Brysselissä.